No nyt on työ saatu käsitellyksi 38 kysymystä ja vastausta. Ja teillä nyt sitten olisi vielä viisi minuuttia aikaa loppusanoille, jos haluat, herra komissaari ehdokas. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin todellakin kiittää kaikkia teitä, hyvät parlamentin jäsenet, näistä kysymyksistä, sillä olen sitä mieltä, että että ne selkeästi vahvistavat sen, että sekä TRAN että ITRE-valiokunnat ovat hyvin asiantuntevia, ovat hyvin sitoutuneita ja hyvin vahvasti valmiit käsittelemään Euroopan kansalaisten intressejä. Tiedän, että monet olette tehneet töitä aikaisemminkin liikenteen alalla. Täällä on entisiä komission jäseniä, entisiä liikenneministereitä. Täällä on hyvin aktiivisia parlamentin jäseniä, jotka ovat liikennealan kysymyksiä käsitelleet jo monien monien vuosien ajan. Ja olen sitä mieltä, että tämä on Euroopan kansalaisille erittäin hyvä uutinen, sillä liikenteen ja avaruuden ala tulevina viitenä vuotena tulee olemaan ratkaisevan tärkeä. Tämän voisin liittää mielestäni herra Ujelin kysymykseen. hän tiedusteli minulta, kuinka näen Euroopan tulevaisuuden ja liikennealan tulevaisuuden. Voin myöskin kertoa teille siitä, kuinka erityisesti Euroopan komissio tullaan viiden vuoden kuluttua arvioimaan. Uskoakseni tässä on hyvin yksinkertaisia kriteerejä. Olemmeko onnistuneet käynnistämään kasvun? Autoimmeko me työpaikkojen luomisessa? Olemmeko me valmistelleet Eurooppaa rankan kilpailun eteen tässä globaalisoituneessa maailmassa ja olemmeko me tehneet tämän eurooppalaisella tavalla. Tämä tarkoittaa kestävällä, ympäristöystävällisellä, tavalla kunnioittain korkeita yhteiskunnallisia ja sosiaalisia standardeja. Uskon, että helppoja kysymyksiä ei ole. Jokainen Euroopan kansalainen tulee olemaan paras arvioija näissä vastauksissa, joita kullekin kansalaiselle näissä tärkeissä poliittisissa asioissa on tarjottu. Mutta minä uskon, että meillä on kaikki oikeat ainekset koossa, jotta voimme saada edistystä aikaan. Ja uskon, että yhteisin ponnistuksin teidän kanssanne me voimme todellakin saada muutosta aikaan. Monet tekivät yhteistyötä kanssani aikaisemmalla vaalikaudella, tietävät myöskin, että uskon läheiseen yhteistyöhön Euroopan parlamentin ja komission välillä. Nämä ovat kaksi toimielintä, jotka ovat todellakin yhteisöllisiä eurooppalaisia elimiä. Minä tein läheisesti valiokuntien puheenjohtajien kanssa aikaisemmalla kaudella AFKO- ja jurivaliokuntien kanssa läheisessä yhteistyössä ja olen valmis jatkamaan sitä samaa asennetta, läheistä rakenneltua yhteistyötä valiokuntienne kanssa. Meillä on valtava yhteinen agenda, meillä on valtavia haasteita, mutta uskon, että Euroopassa meillä on potentiaalia vastata näihin haasteisiin. Jos annatte tukenne minulle hyvin, mielelläni tarttuisin tähän tehtävään. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Ja mit diesem statement kommen wir zu näihin kommentteihin lopetamme tämän kuulemistilaisuuden. Kiitän kaikkia edustajia hyvin asiallisista kysymyksistä. Näin, tämä on laaja tämä liikenne- ja avaruuspolitiikka-alue. Kiitän komissaari ehdokasta, herra Stefkovicia, hänen kommenteista. Muistutan nyt vielä koordinaattoreita ja varakoordinaattoreita että heti huomis aamulla, äh, kello 9.30 analysoimme tämän illan Annin A1G22. Ja se tapahtuu suljetun ovin tämä palaveri. Haluksi, äh, lopuksi äh, puheenjohtaja kiittää erinomaisesta työstä tulkkeja, kärsivällisyydestä ja siitä, että suostuitte tässä vetämään pienet ylityöt. <clears throat> Huomaatte, että tänne arvostetaan. Hyvä. Kiitoksia. Mukavaa iltaa. Palaveron päättynyt.